Ladies and gentlemen, colleagues, can I... Hyvät naiset ja herrat, kollegat, pyydän teitä istumaan, että voimme aloittaa äänestyksen. Kollegat, istukaa paikoillenne. We'll start with the voting procedure. Äänestykset alkavat 10 sekuntin, sekunnin kuluttua. Dear colleagues, I have two announcements. Hyvät kollegat, kaksi ilmoitusta ennen äänestyksiä. Ensimmäinen. Kollegat, pyydän hiljaisuutta. Istukaa paikoillenne. Ensimmäinen ilmoitus. Puhemies on saanut ECR-ryhmältä pyynnön muutoksiin valiokunnissa ja tietyissä valtuuskunnissa. Muutokset löytyvät tämän päivän pöytäkirjoista ja jos mitään huomioita ei tule ennen kuin pöytäkirja on hyväksytty, nämä nimitykset vahvistetaan. Toinen ilmoitus on seuraava. Säännön 152 kohdan 2 mukaisesti ja poliittisten ryhmien kanssa yhteisymmärrys. Teille on ehdotettu seuraavia muutoksia keskiviikon estyslistan keskustelussa.